listalla on suullinen kysymys komissiolle ja aiheena on kasvu Euroopan unionissa. Ensiksi annan kysymysten laatiille puheenvuoron. Malcolm Harbour voi aloittaa kaksi minuuttia. Puhemies, minulle on suuri ilo esitellä tämä kysymys. Ja olen ilahtunut siitä, että minun ryhmäni oli johtamassa tässä asiassa. Me olimme ensimmäinen ryhmä, joka teki tällaisen kysymyksen, koska se osoittaa, miten tärkeänä me pidämme sitä, että saadaan kasvupolitiikkaa ja että saadaan aikaan välineitä, joilla saadaan aikaan työpaikkoja reaalitaloissa nyt. Työpaikkoja, jotka luodaan ilman suurta investoinnin käyttöä jo nyt ylirasitetuista julkisista varoista. Kaikki elementit, joita tässä ovat, niitä on vaikea ottaa kahdessa minuutissa esille, mutta haluaisin korostaa sitä, että haluaisin ennen kaikkea puhua mahdollisuuksista Euroopan sisämarkkinoilla. Olen iloinen siitä, että herra Kreutzmannin kysymyksessä käsitään sama asia, mikä osoittaa sen, että täällä on monia ihmisiä, jotka ajattelevat samalla tavoin. Tämä on suurin käyttämättä jätetty mahdollisuus, että saataisiin työpaikat liikkeelle, että saataisiin käyntiin pieniä yrityksiä. Historia osoittaa, että pienet yritykset ovat luoneet johdonmukaisesti enemmän työpaikkoja kuin mikään muu sektori viimeisten kymmenen vuoden aikana. Palvelujen alalla, jossa on luotu uusia mahdollisuuksia yrityksille, on tärkeää, että saadaan tietoa yritysten käynnistämisestä ja näitä mahdollisuuksia täytyy hyödyntää. Mutta hyvät kollegat, useimmat hallitukset eivät tue näitä mahdollisuuksia, ne eivät hyödynnä välineitä, jotka jo on olemassa. Toiseksi digitaaliset sisämarkkinat. Minä joka viikko saan uuden kertomuksen, joka osoittaa, miten tärkeää on investoida digitaaliseen infrastruktuuriin ja miten yritykset luovat työpaikkoja. Haluan kiittää Vivian Redingiä siitä, mikä hänen osuutensa on ollut näissä asioissa silloin, kun hän oli eh, kommunikaatiosta vastaava komission jäsen. Meidän täytyy hyödyntää tätä, hyvät kollegat. Meidän täytyy korostaa tätä meidän täytyy saada lisää yrityksiä, jotka toimivat online. Ja tämä on yksi uusi alue meidän teollisuudessa, taloudessamme. Uusin kertomus osoittaa, että EU on suurin alue maailmassa, jossa voidaan käydä e-kauppaa, ja tämä on suuri mahdollisuus, jota voidaan hyödyntää. Hyvät kollegat, meillä on siis mahdollisuuksia, meillä on välineitä. Miksi me emme saa hallitusta komission tuella käyttämään näitä välineitä niin, että luotaisiin uusia työpaikkoja ja mahdollisuuksia. Thank you, colleague Harbour. Uh, Kiitos kollega Harbour. Ja seuraavana puhujana Thomas Hendel. Herra puhemies, sydämiset kiitokset. Hyvät kollegat, vuosien ajan olemme voineet nähdä, miten tiukkaa säästöpolitiikkaa harjoitetaan ihmisten kustannuksella. Se ei aiheuta pelkästään niissä maissa, joissa harjoitetaan, vaan myöskin muissa jäsenvaltioissa vaaran lamasta. Me olemme ajautumassa lamaan ja se on syy siihen, että selvästikin on jätetty huomiota se, että kansantaloudellisesti palkkojat ovat myöskin ostovoimaa, jotka luovat ja säilyttävät työpaikkoja ja luovat myöskin verotuloja. Se on tärkein kansantaloudellinen tekijä meidän jäsenvaltioissamme. Nyt näyttää epäilys syntyvän siitä, että kasvu ei yksistään saa aikaan jotakin, vaan säästöpolitiikalla, säästöpolitiikasta olla varovaisempia. Kasvu on enemmän kuin pelkästään kaunis saippuakupla, joka luvataan, vaan se edellyttää tiettyjä ohjelmia. Mutta näyttää siltä, että tästä asiayhteydestä ei ole opittu mitään, Vuoden 2013 komission työohjelmassa on sanonta, että Euroopalla on vahvuutta, joka johtuu ajan tilanteeseen sopeutetusta sosiaalisesta markkinataloudesta, joka voi luoda kilpailuedun ja voi auttaa pääsemään uuden teollisen vallankumouksen kärkeen. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, se ei tarkoita mitään muuta kuin sitä, että edelleen vähennetään sosiaalisia etuja ja lisätään voittoa ja pyritään luomaan parempia kansainvälisiä kilpailutilanteita niin, että tapahtuu samaa tulonjakoa samalla tavalla kuin tähänkin saakka, eli alhaalta ylöspäin. Eurooppa kuitenkin tarvitsee tulevaisuuden suunnitelman, joka vie ihmiset mukanaan, joka luo työpaikkoja, työpaikkoja, joista voi elää ilman, että on pelkoa köyhyydestä. Tämä on tärkeää ihmisten tulevaisuudelle, heidän tulevaisuuden mahdollisuuksilleen se, että siirrytään kilpailisuuden Euroopasta kohti solidaarisuuden Eurooppaa, ja siihen kuuluu se, että tasapainotetaan eh, kauppavajetta muun muassa offensiivisella palkkapolitiikalla, johon liittyy myös oikeudenmukainen veropolitiikka, joka myös vetää rikkaat mukaan jakamaan rasituksia ja luo uusia perspektiivejä Euroopalle. Tähän liittyy myös offensiivinen eurooppalainen teollisuuspolitiikka, joka luo hyviä työpaikkoja muun muassa ilmastonsuojelun ja energian käytössä tapahtuvan muutoksen kautta ja myöskin julkisen palvelujen kautta. Saksan ammattiliittojen keskusliitto on tehnyt tästä hyvin mielenkiintoisen suunnitelman, jonka, jota kehottaisin komissio myöskin katsomaan, jota myöskin kehottaisin parlamentin jäseniä katsomaan. Se, että asetutaan teollisen vallankumouksen kärkeen on silloin vain arvokasta, kuin se takaa ihmisille paremman tulevaisuuden, eikä silloin, kun se vain täyttää joidenkin harvojen taskut. Ja siitä siinä asiassa meidän pitäisi tässä parlamentissa ryhtyä aloitteisiin. Kiitos. Kiitos, edustaja Händel. Ja sitten seuraavana Elisa Ferreira, kolme minuuttia. President perspektiivaida situação. Puhemies, jos tarkastelette taloudellista tilannetta Euroopan unionissa, talous- ja rahapolitiikkaa vuonna 2013 tämässä tulee olla idea neutraali, jos me ajamme vain ideologiaa ja haluamme näyttää omia ajatuksiamme, emme saa asioita tehtyä. Meillä on ollut vuodesta 2010 asti äh, talouskriisi ollut käynnissä ja siitä asti vahvaa talouden elvyttämispolitiikkaa on tehty hauraissa talouksissa. Nyt tulokset ovat selvillä. Vuoden 2011 aikana meidän piti saada 0,7 prosenttia kasvua, kuitenkin päinvastoin taantumusta. Taantumaa esiintyi yli 6 prosenttia eikä meillä ollut 0,7 ähm, prosentin kasvua, vaan itse asiassa usean prosentin taantuma. Jos me tarkastelemme näitä ähm, maita, joissa on ylijäämää, niiden toiminta ei synkronoitu. Meillähän oli todellakin jäsenmaita, joissa ylijäämää äh, esiintyi. Vahvimmat maat menevät nyt edellä ja koko unionin tasolla olemme 0,6 prosentissa, mutta todennäköisesti meillä on ehkä äh, miinus yksi tai miinus kaksi prosenttia. Tämä ei toimi. Nuoret ihmiset eivät enää usko Euroopan unionin menetty päättää tämän tyyppiset kokeilut ja aloittaa keskustelu. E- erät ovat hyötyneet tästä nyt enemmän kuin toiset rakenteessamme on talous- ja osalta puutteita ja olemme nähneet tämän seuraukset. Meidän täytyy vetää tarpeelliset johtopäätökset niistä. Kun puhutaan talouden tervehdyttämisestä, koko rakennelma pitää uudelleen arvioida. Budjetin elvyttämisen takarajoja täytyy siirtää pidemmälle tulevaisuuteen. Niitä täytyy asettaa, mutta meidän pitää olla realistisempia. Meidän täytyy asettaa minimikorkotasot eikä antaa liikaa hyötyä niille, jotka mm, rahoittavat näissä maissa. Meidän täytyy uudelleen jakaa taakkaa ja uskoisin, että näin meidän tulisi toimia Euroopan unionissa. Meidän täytyy tunnustaa se, että luotto ei tällä hetkellä mene reaalitalouteen. Me tarvitsemme teollisuuspolitiikkaa ja jälleen kerran meidän tulee uudelleen arvioida tilanne tässä globaalissa maailmassa, jossa me elämme. Mutta jälleen kerran liikaa taakkaa tulee niiden harteille, jotka eivät sitä ansaitse. Vetoaisin tässä teihin, meidän ei tule pettää itseämme politiikoilla – tai puheilla, jotka vain puolustelevat sitä, mitä on jo tehty. Meidän tulee muuttaa lähestymistapaa, taistella työttömyyttä vastaan, toivottomuutta vastaan. Meidän täytyy arvioida kaikki tämä uudelleen. Kiitoksia. Kiitos, edustaja Ferreira. Ja seuraavana puheenvuoron saa kollega Kreutzmann, kaksi minuuttia. Herra puhemies, hyvä komission jäsen Reding. Michael Harbour on oikeassa. Meillä on suuret mahdollisuudet, jos me kehitämme edelleen digitaalisia sisämarkkinoita, koska ne ovat mahdollisuuden nimenomaan pienille ja keskisuurille yrityksille luoda työpaikkoja. Ja tietysti meidän on myös katsottava, että vähennämme edelleen byrokratiaa, sillä se byrokratia vaikuttaa kaikkein kielteisimmin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Me tarvitsemme eurooppalaisen kasvusopimuksen. Tässä Euroopan investointipankilla voisi olla tärkeä rooli, mutta se merkitsee myös sitä, että sillä on riittävä rahoitus käytettävissään. Ja kollega Händel, me emme tarvitse mitään luokkataistelua, vaan meidän täytyy pyrkiä tekemään Euroopan työmarkkinoista joustavammat. Meillä on suuri mahdollisuus Espanjassa nuorisotyöttömyys on 50 prosenttia, Italiassa 30 prosenttia ja 25 prosenttia Ranskassa. Ja saman aikaan Saksassa etsitään epätoivoisesti työvoimaa. Jos me pystymme tässä saamaan sovitettua kysynnän ja tarjonnan tasapainoon sovitettua yhteen, silloin meillä olisi mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja myöskin vähentää työttömyyttä Euroopan alueella. Tämä on tärkeämpää kuin luokkataistelun iskulauseet. Tämä on se, minkä parissa pitää tehdä työtä. Tässä ammattiyhdistyksellä voi olla erinomainen rooli. Me tarvitsemme investointeja infrastruktuurihankkeisiin. Tässä erityisen tärkeää on energia, poli- liikenne, telekommunikaatio ja nimenomaan niitä mukana on myöskin yksityisiä tahoja, koska siellä katsotaan hyvin usein sitä, kannattaako jokin investointi, ja siksi on tärkeää, että juuri Euroopan investointipankki saa käyttöönsä riittävästi varoja. Euroopan kasvusopimus tulee silloin olemaan mahdollisuuksien tarjoaja, jos saadaan syrjäytettyä kaikki kielteiset ilmiöt sisämarkkinoilla – ja Malcolm Harbourin osalta haluaisin sanoa, että valikunnassa me puhumme nimenomaan siitä, että sisämarkkinoita kehitettäisiin edelleen. Se tarjoaa valtaisia mahdollisuuksia luoda uutta kasvua ja tärkeää on, että sen kautta voidaan luoda uusia työpaikkoja ihmisille Euroopassa. Herr Händel, äh, Kreutzmann. Edustaja Kreutzmann, sopiko teille se, että vastaatte Edustaja kysymykseen. Olkaa hyvä. Herra Kreutzmann, minulle ei käynyt oikein selväksi, mitä te tarkoititte luokkataistelulla, kun te puhuitte minusta. Jos te tarkoitatte, että luokkataistelu on se, että yksityisomaisuudet Euroopassa vain kasvavat samaan aikaan kuin palkat ja sosiaaliset palvelut vähenevät, silloin olette ymmärtänyt kenties oikein, mitä tarkoitin. Herra kollega Händel, ei ole mitään arvoa siinä vain tuoda esille näitä samoja tylsiä asioita. Kasvu luo, sitä syntyy taloudessa ja työpaikkojen kautta, silloin kautta syntyy työpaikkoja. Ja kasvua syntyy, vaikka tulee kilpailukykyisiä tuotteita markkinoille, ja silloin syntyy enemmän uusia työpaikkoja. Meillä on 23 miljoonaa pientä yritystä, 20 miljoonaa työtöntä Euroopassa. Jos onnistuisi, että jokainen pieni ja yritys voisi luoda yhden työpaikan, ongelmat olisi ratkaistu. Näin, näin yksinkertaista se on. Minä sanon aina toistuvasti, että Euroopan parlamentissa, että jos olisi muissakin jäsenvaltioissa ja samanlaista yhteispäätösmenettelyä kuin meillä Saksassa olisi vähemmän ongelmia. Tällaista yhteen, rakentavaa yhteistyötä ei tällaista tulonjakoa alhaalta ylöspäin. Tämä kuulostaa hyvältä, mutta se ei ole mikään ratkaisu. Kiitos ja Rova Reding. Hyvä puhemies, komissio on esittänyt kattavan kasvustrategian Euroopalle. Muistakaa Eurooppa 2020 strategia. Meillä on myös paljon aloitteita, joihin olemme ryhtyneet, jotka edistävät kasvua ja työpaikkojen luomista sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä samanaikaisesti kuin toimitaan kurinalaisesti julkisen talouden suhteen. Ja nyt on tärkeää panna täytäntöön kasvustrategiaa. Elementit on jo kehitetty, nyt on edistettävä näitä toimia. Ajattelen kasvu- ja työsopimusta ja Single Market Actia, ykköstä ja kakkosta. Ne voivat todellakin edistää sisämarkkinoiden käyttämistä ja 2013 kasvututkimus. Ja tiedämme, että nämä kaikki toimet ovat erityistoimia ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja hyvinvointi voidaan ainoastaan ratkaista sillä tavoin, että otetaan kantaa rakenteellisiin ongelmiin. Meidän on vakautettava euroalue. Tämä on kaikkein tärkein, ehkä kaikista asioista tällä hetkellä. Ja tarvitsemme lisää luottamusta Euroopan talouteen, sillä ilman luottamusta ei tule sijoituksia. Jos sijoituksia ei ole, niin kasvu on mahdotonta ja kasvuhan on vastaus Euroopan nykyongelmiin. Kaikkien kannalta on nyt tärkeää miettiä syitä ja oltava selvästi päättäväisiä, jotta saataisiin lisää yhteisvastuuta aikaiseksi. Tarvitaan kestävää kasvua ja työpaikkojen luomista, ja siksi komissio on vuotoissa kasvukatsauksessaan 2013 vuodelle korostanut seuraavaa viittä prioriteettia. Ensinnäkin tarvitetaan eriytettyä julkisen talouden vakauttamista ja toiseksi on palottava lainananto taloudelle, kolmanneksi on edistettävä kasvua ja kilpailukykyä tänään ja huomenna. Ja neljänneksi on paduttava työttömyyteen ja kriisin yhteiskunnallisiin seurauksiin. Ja viidenneksi on uudistettava julkista hallintoa. Tällä viimeisellä alalla esimerkiksi voitaisiin tehdä aika paljon, jos ajatellaan digitalisointia julkisessa hallinnossa, julkisia hankintoja on parantava oikeusjärjestelmän laatua sillä tavoin, että ne edes auttavat luottamuksen syntymistä ja kasvua. Nämä ovat rakenteellisia painopistealueita ja tähän menee todellakin aikaa ennen kuin saamme täyden hyödyn niiden toteuttamisesta. Tämä siksi, että kyseessä on keskipitkän ja pitkän aikavälin hankkeet ja niiden rinnalle tarvitaan lyhyen aikavälin hankkeita, jotta saadaan tähän rinnalle lisää sijoituksia. Ja tässä viittaisin tässä yhteydessä Euroopan budjettiin, sillä Euroopan budjettihan on lähinnä investointiväline ympäri Euroopan. Emme voi puhua kasvun tarpeesta ilman, että ymmärrämme, kuinka tärkeää on saada kohdennettuja sijoituksia Euroopan budjetti on Euroopan tasolla kaikkein tärkein väline tähän kohdentuun investointiin. Jos haluamme kasvua ympäri Euroopan, niin tarvitsemme sellaisen budjetin, joka voi taata investoinnin ympäri Euroopan ja joka luo sitten nämä kasvumahdollisuudet. Ja siksi tarvitsemme kiireellisesti yksimielisyyttä monivuotista rahoituskehyksestä, jotta voitaisiin täysin käyttää näitä eurooppalaisia kasvuvipuja hyväksi. 2013 komission työohjelmassa esitetään avain kasvualoitteita, jotka ovat jo esillä ja siinä on myös uusia ehdotuksia. Komissio aikoo jatkossakin tehdä rakentavaa yhteistyötä parlamentin ja neuvoston kanssa, jotta tämä, nämä ehdotukset hyväksytään. Tämä on prioriteetti. Komissio on myös puhunut julkisen talouden kertoimista ja on korostettu sitä, että tarvitaan älykkäitä toimia niille maille, jotka eivät enää pääse rahoitusmarkkinoille. Ei ole olemassa mitään vaihtoehtoa niiden kannalta vakauttamiseen. lykkääminen ei ole mahdollista ja ne maat, joissa on enemmän liikkumavaraa julkisen talouden osalta, niin automaattinen vakauttaja voi ottaa oman roolinsa ja tämä on nyt mahdollista, jos ajatellaan sitten ylijäämiä. Komissio juuri eh, analysoi sitä, minkälaisia seurauksia on siitä, että liittyen maksutaseen ylijäämiin ja aiomme tukea ohjausjaksoehdotuksia. Ja lopuksi haluaisin viitata investointipankin pääoman lisäykseen. Investointipankin neuvosto hyväksyy virallisesti pääoman lisäyksen ensi viikkojen aikana ja lainananto ohjelmassa seuraavalle vuodelle. Siitä heijastuu jo se, että pankilla tulee olemaan lisää lainantokapasiteettia. Me olemme aivan selvästi taloudellinen unioni, meillä on valuutta ja haluamme syventää sisämarkkinoita, mutta talouden lisäksi meillä on poliittinen tavoite, yhteiskunnallinen tavoite. Ja tässä yhteydessä mainittava myös kansalaiset, kun Euroopan neuvosto tänään kokoontuu miettimään sitä, miten voitaisiin saada aikaiseksi aidompi taloudellinen unioni. Komissio pyytää johtajia kuuntelemaan parlamentin ääntä, joka on suoraan vaaleilla valittu, joka edustaa Euroopan kansalaisia. Ja näin voimme yhdessä jatkaa Euroopan rakentamista vakaan Eh, solidaarisen Euroopan rakentamista, jossa luodaan työpaikkoja. Kiitos. Kiitos ja seuraavana poliittisten ryhmien edustajat ja EPPstä saa puheenvuoron Anders Schwab. Herra puhemies, rouva varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. Keskustelu kasvusta Euroopassa varmastikin liittyy paljon siihen, mitä Colin Rova Redding juuri sanoi ja jonka kuulimme keskustelun alussa. Eurooppa ja kasvu Euroopan osalta voidaan sanoa, että menee riittävästi onnistu jo päätettyjä toimenpiteitä panna riittävässä määrin toimeen. Ja kuten Rova Paradin puheenjohtaja sanoi, syy varmaankin on se, että eh, tilanne on se, että ei ole, riitt- ei ole se, että ei olisi riittävästi asetuksia ja määräyksiä. Kasvua voi syntyä, kun sosiaalisen markkinoiden osalta koko Euroopassa on olemassa puitteet, jotka toimivat. Ja se, mitä nyt näemme, on se, että maat kuten Kreikka ja Portugali, palatakseni siihen, mitä kollega Ferreira sanoi, ovat käynnistäneet uudistuksia, jotka Euroopan laajuisesti ovat erittäin huippuluokkaa ja menevät pitkälle. OECD on asettanut Portugalin ja Kreikan niiden maiden kärkeen, jotka eh, toteuttavat uudistuksia ja eurooppalaista lainsäädäntöä panna missään maassa tällä hetkellä niin nopeasti toimeen kuin Kreikassa ja Portugalissa. Ja voimme nähdä, että tätä kautta yksin ei synny kasvua Euroopassa, vaan on nähtävä, että ne määräykset, jotka eh, otetaan käyttöön lainsäädäntönä, että niitä myöskin sovelletaan oikealla tavalla. Tässä mielessä se, mitä Rova Redding sanoi, on totta toimeenpano ja soveltaminen ovat tärkeitä Tarvitaan toimivaa julkista hallintoa, tarvitaan parempaa tällaista sisämarkkinoiden hallinnan valvontaa, koska hyvistäkään säännöistä ei ole apua, jos niitä ei sovelleta oikein. Toiseksi uskon kuitenkin myös, että kasvua voi syntyä vain silloin, kun ihmiset suhtautuvat luottavaisesti talouden kehitykseen ja ovat varmoja siitä, että toimenpiteet, joita on toteutettu, alkavat myöskin vaikuttaa Euroopan alueella kokonaisuudessaan ja että nuo toimenpiteet ovat johtamassa meitä oikealle tielle. Siksi on uskomatonta, kun vasemmisto puhuu täällä siitä, että nyt pitäisi taas vaihtaa suuntaa. Ei, se olisi väärä tie. Nyt meidän pitää pitää kurssista kiinni ja vakuuttaa ihmiset siitä, että toteutetut uudistukset menevät oikeaan suuntaan ja että jos ne toteutetaan, silloin me yhdessä koko Euroopassa olemme kilpailukykyisempiä kuin aiemmin. Kiitos. Kiitos paljon, Kiitos, edustaja Schwab. Ja seuraavana Roa Ferreira haluaa käyttää sinistä korttia. Sitä kysymykseen, olkaa hyvä. Kiitos, edustaja Schwab. Minulla on kysymys. Myönnättekö, että Saksan ylijäämät ovat seurausta siitä, että sen valuuttaa ei ole uudelleen arvostettu siksi, että se on sidottu köyhimpiin maihin. Myönnättekö, että Saksan politiikkaan on vaikuttanut myös se, että on annettu lainaa syrjäisille maille – vai oletko sitä mieltä, että tämä kaikki johtuu vain siitä, että Saksassa on toimittu oikein? Kiitos kysymyksestä. En koskaan kiittänyt, eikä Saksa ei koskaan sitä kiistä, etteivätkö sisämarkkinat ja yhteistyö Euroopassa olisi myös äärimmäisen myönteisiä Saksalle. Ja siksi olemmekin valmiita yhteisvastuuseen. Ja se ensimmäinen askel ovat uudistukset ja sitten täytyy seurata muita askelia. Me toimimme kaikki yhtenäisen Euroopan, yhtenäisen solidaarisen Euroopan puolesta, mutta en voi aloittaa sillä, että toimenpiteet, jotka on jo käytetty, kaadetaan. Meidän pitää pitää kurssista kiinni, meidän pitää yhdessä pyrkiä vakuuttamaan kaikki ihmiset Euroopassa siitä, että valittu tie on oikea, ja kun teemme niin, silloin saamme aikaan myös enemmän solidaarisuutta. Kiitos. Kiitos, edustaja Schwab. Ja seuraavana sosiaalista ja demokraattinissa Alejandro Ferkas, kaksi minuuttia. Kiitos, puhemies. Komission jäsen Reding, te puhuitte lopuksi Euroopasta, joka luo työpaikkoja, mutta ongelmana tässä nyt on se, että Euroopassa on tuhottu kaksi miljoonaa työpaikkaa lisää viimeisen vuoden aikana. Nämä kaksi miljoonaa työpaikkaa ovat johtaneet pitkäaikaistyöttömyyteen ja siihen, että nuoret eivät saa työpaikkaa opiskelun jälkeen. Tämä on krooninen rakenteellinen ongelma nyt jo. Teillä on sama ongelma kuin meillä, mutta meillä on lisäongelma. Eli se, että te sanotte jatkuvasti, että pitää jatkaa näitä toimia, joita on estetty. Mutta mihin asti pitää jatkaa? Kuinka kauan me aiomme panna täytäntöön, panna täytäntöön tätä ikään kuin kuoleman tuomiota etelään maille, jotka nämä säästötoimet eivät tuo rinnallaan kasvupolitiikkaa. Tämä johtaa tra- eh, tragedioihin yhdistymisen tasolla. Tämä on kadulla esitetty vaatimus, jota ei kuulla ollenkaan sieltä muurien, siellä muurien takana. Milloin lähdetään eh, vastasykliseen politiikkaan. Jos te jatkatte tällä tiellä, niin tämä luo vain lisää kurjuutta ja työttömyyttä. Te lopuksi puhutte Euroopan budjetista, mutta miten voimme puhua tällaisen budjetin puolesta? Minkälaisia investointeja sieltä löytyy? Siellä on vähemmän rahaa kuin mitä oli ennen. Miten voimme jatkossakin uskoa tällaiseen politiikkaan, joka vie täys tuhoon? Miten, niin kuin Rova Ferreja sanoi, on mahdollista, että ei lisättäisi kysyntää. Tässä ei ole, ole ongelmana ainoastaan tarjonta, vaan myös kysyntä. Yritykset pannaan kiinni siksi, että kysyntä ei ole. Sanokaa rehenille, että kun lähdetään leikkauksiin, niin ei pidä olla tyytyväisiä tähän, sillä ihmisten elämä ollaan tuhomassa ja yrityksiä ja työpaikkoja, miljoonia työpaikkoja. Te pyydätte jatkuvasti joustoa. Olkaa te joustavia ja ottakaa huomioon nyt nämä tosiseikat, eikä vain ideologisia ennakkoajatuksia. Kiitos, edustaja Ferkas. Ja seuraavana edustaja Manders liberaaliryhmästä. Kaksi minuuttia. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de commissaris. Puhemies, hyvä komission jäsen. Olemme keskustelleet kasvusta Euroopassa ja tämä on taikasana. Me tarvitsemme enemmän kasvua ja enemmän työpaikkoja. Mutta olen sitä mieltä, että tässä on kuluttajien luottamus ja markkinoiden luottamus kysymyksessä. Olimme onnekkaita, että emme ole yrittäjä Euroopan unionissa, sillä meidän täytyy varmistaa se, että luottamus on olemassa markkinoiden toimijoiden välillä niin, että he pystyvät tekemään sopimuksia. Viranomaisten tulisi taata se, että tämä voi tapahtua ja lainsäädäntöä täällä laaditaan, on sellaista, että sen tulisi auttaa, mutta pk-yritykset näkevät sen esteenä. Miksi näin on? Paljon sanoja, on esitetty, mutta hyvin vähän tekoja on tehty. Me olemme puhuneet direktiiveistä, joita on väärin toimeenpantuja eräissä maissa, on tehty toisin kuin toisaalla ja sisämarkkinat aiheuttavat ongelmia. Minä olen sanonut jo vuosia, että meidän pitäisi keskittyä siihen, että äh, eri säännöksiä toimeenpannaan samoin kaikkialla, ellei me voi toimia näin, meidän tulisi ehkä palata jäsenmaiden tasolle. Se säästäisi meitä paljolta ponnistukselta ja meillä olisi sama tilanne kaikille yrittäjille, kaikille kansalaisille. Jos me tarkastelemme esimerkiksi tukia, tuet toimivat niin, että yritykset menettävät elinvoimansa – jos me puhumme, meidän pitäisi puhua innovoinnista. E Kiitos edustaja Manders ja sitten EFDstä edustaja Paksas, yksi minuutti. Iš tiesų taupimo priemonės įtraukė Niin. Tosiaan on, että tiukka talouspolitiikka on johtanut vakavaan syöksykierteeseen taloudessa. Se, että oli riittävästi varaa käyttävissä sivun, mutta väitän, että jos ovat auttaneet kansalaisia toimia. Me taistelemme nyt aikaa vastaan ja me syöksymme lainaamaan ja pyrimme työntämään ylöspäin BKT muutamalla prosenttiyksiköllä. Euroopan talous on vapaassa pudotuksessa ja nyt tarvitaan yhä enemmän rahaa, jotta se voidaan pitää tasapainossa, että voidaan sanoa, että oli kriisiä eikä ongelmia. Meidän täytyy sanoa asiat suoraan. Säästöpolitiikka ei ole tuonut mitään hyvää taloudellemme eikä sosiaaliselle hyvinvoinnille. Mitä voisimme tehdä? Jätäisimme tuota lisättyä tuotantoa ja lisättyä kulutusta. Me tarvitsemme säästöjä, mutta meidän pitää säästää niin, että viemme sen pois ihmisiltä, vaan meidän pitäisi vähentää byrokratiaa ja kolmanneksi me tarvitsemme tehokkaampaa varojen käyttöä ennen kaikkea myös käytellen sosiaaliuudistuksia. Kiitos edustaja Paksas. Ja seuraava on Goen edustaja, edustaja Huntis. Kaksi minuuttia. Proedre, kirja Epitrope, agapti sinadelfi, as millissumme lipon ja... Kiitos. hyvät kollegat, joskus minulla kasvusta Euroopassa – se, mitä aikaisemmat äh, puhujat ja suullisen kysymyksen esittäjät haluavat, on se, että me tarvitsemme kasvua. Me olemme nyt taantumassa, joka on pahin toisen maailmansodan jälkeen. Äh, komission jäsen näyt Etelä-Euroopasta, jossa perheillä ei ole ehkä enää äh, melkein syötäväänkään ja heillä ei ole töitä, on todellisuutta tästä politiikasta, jota on toteutettu kun kriisiä on tulkittu eri tavoin. Tämä on kuitenkin liberalismin kriisi ja politiikka on ollut tehotonta. Teillä on ollut hyviä aikomuksia ja olette välittäneet hyvin aikomuksiin perustuvaa politiikkaa, mutta tämä muuttuu vain retoriikaksi, joka ei tuota mitään tuloksia Kreikassa. On toteutettu näitä kriisistä ylipääsemisen vuoksi tehtyjä politiikkoja ja niiden tulokset ovat katastrofaalisia ja ne yleistyvät yhä enemmän ja enemmän maissa, jotka ovat joutuneet näitä säästöpolitiikkoja toimeenpanemaan. Nyt en ehkä mene lukuihin, ne saa Eurostatilta. Hyvä komission jäsen, kuunnelkaa nyt sitä, mikä tapahtuu ja nähkää nämä ristiriidat. Ne eivät tuota kasvua minä puhun Kreikasta, mutta tämä koskee muitakin maita, maita, jotka ovat menettäneet 25 prosenttia PKT, niin joissa valtava työllisyys kasvaa ja jotka joutuvat leikkaamaan palkkoja. Komissio sanoi, että me voi toimia toisin, mutta tehän voisitte muuttaa näitä säädöksiä. Kuinka te voitte kuvitella, että kasvua voisi tapahtua tällaisissa maissa ja muissa maissa? Sitten toinen asia, olemme puhuneet uudistuksista Etelä-Euroopan maissa. Mitä tämä tarkoittaa? Ähm, budjetin tervehdyttäminen ja kasvupolitiikka, kaikki tämä aiheuttaa negatiivista kasvua. Tämä on selvää Kreikassa siitä huolimatta, että palkkoja on leikattu, yritykset lähtevät maasta ja ne lähtevät eurooppalaisen politiikan vuoksi, joka suurentaa riskejä. Tämä politiikka on tehotonta ja meidän tulisi löytää muita ratkaisuja, sillä tämä politiikka ei eh, vie meitä kasvun tielle. Kiitos edustaja Huntis ja sitten muut puhujat. Ensiksi annan puheenvuoron Paolo Rangelle kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvä varapuheenjohtaja komissiosta. Ensiksi haluaisin puhua niiden ajatusten puolesta, mitä komissio edistää kasvun liittyen. On aina tehty selväksi, että kasvu on asetettava etusijalle ja joillain toimilla on pyritty saada aikaiseksi jopa kasvusuuntautunut strategia – ja tässä mielessä haluaisin korostaa sitä, että kasvustrategia vuoteen 2020 asti koskee koko Euroopan unionia. Kuitenkin tällä hetkellä ne maat, joissa on kärsitty eh, sopeutustoimista ja vaikeassa asemassa olevat maat, niiden talous on todella heikolla jäillä. Nämä aloitteet ovat hyviä, mutta tarvitaan lisää strategiaa. Eli on hyvä, että meillä on yleiskasvustrategia koko unionille, mutta tarvitaan erityisiä toimia, joilla pyritään kasvuun niissä maissa, jotka pyrkivät saamaan julkisen taloutensa tasapainoon. Ja sen halusin nyt ottaa esille, eli pitää ottaa huomioon Kreikan, Irlannin, Portugalin, Kyproksen, Italian, Espanjan, Slovenian tilanne. Nämä maat kaipaavat lisähuomiota niiden tilanteeseen nimenomaan kasvun osalta. Ei ole muutettava eh, julkistalouden säästöpolitiikkaa, mutta tarvitaan myös tällaisia kasvotoimia. Ja sitten haluaisin myös kysyä, onko eh, investointi pankille jo annettu tämä pääoma ruiske ja sitten jos ajatellaan hanke joukkovelkakirjoja, asettavatko ne etusijalle tämän maantieteisen alueen, johon kohdistuu eniten paineita. Kiitos ja seuraava puhuja. Edustaja Hongok, kaksi minuuttia. Si, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Äh, Rua Reding, hyvät kollegat. Komission jäsen Olli Rehn on tukenut budjetin tervehdyttämistoimia ja sanoi, että ne tuottavat hyviä tuloksia. Tämä teoria jota toistetaan vuotuisissa kasvuselvityksissä, on yllättävä. Kuitenkin jäsenmaat toteuttavat sitä tarkasti, eikä politiikka ole tuottanut odotettuja tuloksia alijäämän vähentämisen suhteen tai kasvun suhteen. Kreikka, joka on leikannut palkkoja, senhän tulisi olla kaikkien kilpailukykyisin maa maailmassa ja se on kaikkein epätoivoisin yhteiskunta Euroopassa. IMF on todennut, että se on arvioinut, aliarvioinut sen itse Troikan puitteissa suositteleman politiikan tulokset. Jos kävisi ilme, että yhden miljardin leikkaus aiheuttaisi 15 minu- prosentin nousua BKT, -hän. kun tarkastelemme budjetin tervehdyttämistä, meidän tulee odottaa rouva varapuheenjohtaja ilmeisesti nyt ö, ähm, tässä on toteutettu niin kutsutusta, ö, ähm, kutsuttua rikantilaista talouden mallia, mitä tulee kulutukseen ja investointeihin mutta kaikki maat, joissa tätä politiikkaa on toteutettu, on kaikissa niissä ei ole saatu aikaan toivottua tulosta kasvun suhteen ja verotulojen lasku ei ole tehnyt mahdolliseksi laskea alijäämää toivotulla tavalla. Tämän mallin virhe tulee siitä, että on aliarvioitu täysin nämä kerrannaisvaikutukset. Eikö tämä ole tieteellinen väärin käsitys vai onko tämä tarkoituksella toteutettu? Komissio on korjannut arviointejaan kuten IMF, mutta enemmän kuin koskaan ennen vuotuisen kasvuselvityksen tulisi tässä nyt olla arvioinnin paikka. Meillä tulisi olla lainsäädännöllisiä toimia liittyen kasvuun. Frau Kollegin Hirsch, Sie haben das Wort. Kollega Hirsch, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Sosiaali- ja työllisyysasioiden valiokunnan varapuheenjohtajana kasvun kysymykset ovat minulle tärkeitä, sillä periaatteessa kasvu on keskeinen asia meille sosiaali- ja työllisyysasioiden valiokunnassa. Periaatteessahan parasta sosiaalista politiikkaa on se, että ihmisille luodaan työpaikka. Ja siksi meidän valiokunnassammekin pidämme arvossa ja kiinnitämme huomiota siihen, että luodaan työpaikkoja. Ja yrityksethän nyt niitä luovat, ja erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset, ne luovat työpaikkoja Euroopassa. Sosiaaliset ovat tärkeitä, mutta ne voivat vain kattaa tietyn aikajakson. Siksi meidän pitää erityisesti painottaa sitä, että keskeinen kysymys on luoda puiteedellytykset pienille keskuksille yrityksille niin, että ne ovat optimaaliset. Se merkitsee myös sitä, että juuri lainsäädäntö, jota on olemassa, pannaan toimeen, että sitä toteutetaan. Koska pienet yritykset, niille suurin este on se, kun ne toistuvasti ovat sen haasteen edessä, että ne joutuvat paikan päällä jäsenvaltiossa kohtaamaan uusia standardeja. Tämä on este pienille yrityksille. Siksi on kiinnittävä huomiota siihen, että viimeinkin päästään siihen, että pannaan toimeen olemassa olevat lait, pannaan ne täysin toimeen ja että vahvistetaan sisämarkkinoita ja luodaan tätä kautta kasvua. Myöskin medioiden alueella on suurta potentiaalia ja on mahdollista saada aikaan korkealaatuisia työpaikkoja. Vielen Dank, Frau Kollegin Hirsch. Kiitos, Rova Hirsch. Ja seuraavana Tadeusz Szymanski, olkaa hyvä. Yksi minuutti. E, kluczem do przyszłości jest... Puhemies, avain tulevaisuuteen on työ. Nyt on ennätyksellisen korkeaa nuorisotyöttömyyttä Euroopassa. Yhä useampi alle 25-vuotias on työttömänä 23 prosenttia tällä hetkellä. Kun ajatellaan talouskasvua, ei saa unohtaa näitä nuoria. Pääsy työmarkkinoille on erittäin tärkeää. Työpaikkoja on vähän tarjolla, kun talous kasvaa hitaasti ja jopa vasta valmistuneiden työpaikan löytämispyrkimykset ovat suuri ongelma taloudelle. Meillä on myös sellaisia nuoria, joilla ei ole koulutusta, on hyvin vaikeaa jäsenvaltioissa investoida koulutukseen, kun leikkauksia on tehty. Toivottavasti EUn talousnäkyvät tulevat olemaan kunnianhimoisia. Kiitos Simanski ja seuraavana edustaja Super. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Pyritymme vakuuttamaan itsellemme, että tajanomainen ratkaisu on olemassa, mutta budjettileikkauksia voidaan tehdä ilman, että ne vaikuttaisivat kasvuun. On ristiriitaista kuvitella, että näin tapahtuisi. Taloustieteilijät sanovat, että että julkisia investointeja täytyy tehdä, jotta kasvua tuettaisiin, mutta todellisuus osoittaa enemmän tai vähemmän dramaattisesti, että Euroopan talous kärsii. Esimerkiksi Portugal osoittaa tämän leikkaukset tukeen ja sosiaalitukin aiheuttavat kurjuutta. Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus on talouden perusta. Kun Portugal liittyi Euroopan unioniin, meillä 10 prosentin kasvutaso. Tämän jälkeen kuitenkin PK-yrityksiä on tuhottu, työpaikkoja on tuhottu. Ja meidän tulee tehdä jotakin. Meidän täytyy uudelleen teollistaa. Meille tulee olla strategisia tuotantosuunnitelmia, jotka tukevat reaalitaloutta ja taloutta ja tekevät eh, työntekijöille mahdolliseksi pysyä työssä. neuvosto ja suurin parlamentista tuntuu olevan vanhan lääkkeen kannalla, mutta onko näin? Rodi Kratsa Kiitos ja sitten Rodi Kratsa Tsangaropoulou. Puhemies, rouva, komission varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä toivon, että se mitä täällä tänään keskustellaan ja ne viestit, joita kollegat lähettävät, ovat kiinnostavia pelkästään komission kannalta, vaan myös neuvoston kannalta ja sehän tulee pian kokoontumaan kohta pian Brysselissä. Kasvu on eh, ei niinkään neuvoston aihe, mutta kuitenkaan emme saa unohtaa, että suuri potilas on kasvu. Ja on tärkeää kestävyydelle, unionimme poliittiselle tulevaisuudelle se, että syntyy kasvua. Kasvu on se vipu, joka saa meidät eteenpäin, että talous kääntyy kasvuun, ja että yhteiskunta voi jälleen uudistua. Yhteiskunta kärsii, se on menettänyt luottamustaan, se on menettänyt uskon Euroopan unioniin ennen kaikkea juuri niissä maissa, jotka ovat joutuneet kärsimään eniten lamasta ja säästöpolitiikasta, kuten minun maani Kreikka. Ja uusi sukupolvi, sekin on menettänyt uskon tulevaisuuteen. Ja näkymäthän ovat aika synkät tulevalle vuodelle, unionille, erityisesti eurovyöhykkeelle. EU on edelleenkin tietysti tärkeä kauppakumppani, tärkein nykymaailmassa, mutta vaikka kehitys on se, mikä on käynnissä, juuri äsken sanottiin, että 2013 kenties on vuosi, jolloin Kiinasta tulee suurin talousmahti ja 2030, siis ei ole kovinkaan kaukana, kunnes siihen päästään. Varmasti kenestä asiat ovat kehittyneet maailmassa, Tärkeää on kuitenkin seuraava. Meidän täytyy katsoa, että EU ei ole vielä onnistunut luomaan tasapainoa talouden korjaamisen ja talouskasvun ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden osalta. Nyt on aika katsoa, miten ne prioriteetit, joita unionilla on ensi vuodelle, miten niiden kautta voidaan saada aikaan korjauksia, koska ei voi olla niin, että tällaisia rajauksia perustellaan. Kaikkihan pyrkivät kuitenkin saamaan aikaan nousua. Se, että tapahtuu poissulkemista, mitä tulee miksi likviditeetin saatavuuteen, mutta myöskin eläväjiin työmarkkinoihin, työllisyyslukuihin. Nämä kaikki ovat sellaisia näkökantoja, jotka vievät pohjaa pois niiden maiden ponnistelulta, jotka kärsivät lamasta. Me tarvitsemme elpymistä ilman kohesiota, me emme saavuta tavoitteita. Kiitos. Kratsa Tsagaropoulos ja Paul Ryby haluaisi sinisen kortin kysymyksen esittää teille. Sopiiko? Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvä kollega Kratsa Neuvostossa neuvotellaan Euroopan unionin strategiasta 2020. Työllisyys- ja kasvusopimus on tässä keskeinen haaste. Uskotteko, että horisontti 2020 nimenomaan yhteisrahoituksen puitteissa voisi antaa mahdollisuuksia pientien luomiselle, joka lisäisi maahanmuuttajien ja naisten riippumattomuutta. Voisiko tämä olla prioriteetti, joka voitaisiin ottaa myöskin sitten budjetin mittapuitteissa. Kiitos tästä kysymyksestä. Tämä on todellakin tärkeä asia. Voin täysin yhtyä siihen, mitä te tässä ajatte takaa. Eli PK-yrityksille on annettava mahdollisimman hyvät mahdollisuudet sekä kansallisella että Euroopan tasolla, kun puhuin siitä, että on vaikeuksia, kun sanoin, että unionissa jako ei ole tasapuolista, niin tarkoitin juuri tätä, eli tästä on haittaa PK-yritykselle. Meidän on todellakin ymmärrettävä, että PK-yritykset ovat meidän taloutemme eh, edempäin vievä voima, ja sitä tarvitsemme, että pääsemme kasvun tielle. Kiitos. Ja seuraava puhuja on Leonardo Dominici, kaksi minuuttia. Juan Kok, ha già ricordato. Kiitoksia puhemies, kollega Juan Kok sanoi, että Financial Timesissa oli tiistaina artikkeli, joka puhui älyllisestä jesuittamaisuudesta. Tästä puhuttiin oli Reenistä maa saattaa saada lisäaikaa korjatakseen liiallista alijäämää. Ja näin saattaa voida ottaa mukaan kansallisia investointeja meidän finanssisuunnitelmaansa ja jatkaa talouden tervehdyttämistä. Tässä voi ehkä raapien päätään ja todeta, että jotakin näiden sanojen myötä on muuttumassa. Ehkä säästötoimia ja niiden kautta kasvua, mutta ei. Kreikka. Kreikan suhteen nyt näemme tässä, että yritämme, yritetään nostattaa jotakin toi, toiveita. Olli sanoi, että Odotetaan toimia, mutta säilytään sama kurssi. Ja tämähän on aivan tällaista jesuittamaista logiikkaa. Samantyyppistä keskustelua on käyty. Tämä menee hyvin pitkälle historiaan, kun meillä oli tällaisia hyvin tiukkoja autoritaarisia jesuittoja hallinnossa vaaditaan lisää niukkuutta. Ne, jotka ovat velkaisia, ovat syntisiä ja toiset eivät ole. En nyt halua mennä uskonnolliseen keskusteluun liittyen tähän niukkuuteen. Julkinen investointi työttömyyttä vastaan käytävä taistelu ja yhteiskunnallisen aspektin mukaan Nämähän ovat hyviä päämääriä, mutta ne täytyy ottaa mukaan, kun tarkastelen velkaa. Kiitos paljon, kirje Domenici. Kiitos. Ja seuraava puhuja on edustaja Elwood, puolitoista minuuttia. Kiitos. Pidän hyvänä, että voin saada tilaisuuden tästä puheenvuorosta, jolla pyritään edistämään sitä, mitä pyritään edistämään kasvoimalla. Nämä toimenpiteet niin täytyy täytyy pyrkiä puuttumaan työttömyyteen, jota kohtaan nuoriso ennen kaikkea 2011 nuorisotyöttömyys EU-ssa oli kokonaisessaan 22 prosenttia. Kaikissa jäsenvaltioissa se oli yli 50 prosenttia ja monissa oli 25 prosenttia. Minun omassa maassani Irlannissa nuorisotyöttömyys on kaksinkertaistunut. Euroopassa viisi miljoonaa ihmistä, jotka oli 2025-vuotiaista, eivät ole koulutussa tai työssä. Kielteinen todellinen kysymys on siinä, että nämä ihmiset heidän osaltaan tulisivat koskaan tule olemaan samalla tasolla kuin ne vanhempiensa tulee. Tämä johtaa moraalin vähenemiseen, sosiaalisiin ongelmiin. Todelliselle EUn kasvulle on välttämätöntä ryhdytään kaikkiin toimiin kaikilla tasoilla, jotta saadaan äh, tartuttua oikeudenmukaisen kasvun kysymyksiin ja jotta voidaan välttää kehää. Kysymys on nuorista, pätevistä työntekijöistä, jotka ansaitsevat mahdollisuuden osallistua talouden toimintaan ja antavat myöskin sitä, että me politiikan tekijöinä johdamme toimintaa. Euroopan nuorisotakuu Youth Guarantee on hyvä aloite ja sen kautta saan hyviä tuloksia, mutta se on aloite, joka edellyttää johtajuutta, sitoutumista jäsenvaltioiden johtajilta, jotta se ylipäätään vaikuttaa asioihin. Me tarvitaan myöskin budjetti, joka varmistaa sen, että ohjelmat, jotka ovat suuntautuneet nuorisoon, saavat aikaan tuloksia, eivätkä jää pelkästään tällaisiksi näennäistoimiksi. Kiitos. Aylward ja seuraava puhuja on Rova Andersson. Yksi minuutti. Miljoonat ovat joutuneet työttömiksi ja kansallinen talous huonone. Pankkien aiheuttamat suuret velat johtavat siihen, että maat poistuvat lainamarkkinoilta. Toimet eivät paranna kriisiä, vaan huonontavat sitä. Pankit, joilla on paljon käteistä, niille voitaisiin kerta kaikkiaan kertoo, että pitää antaa lainaa kasvaa varten. Näin voitaisiin lisätä työpaikkoja ja elpymistä. Kasvun este ei ole julkisen talouden vakauttamisen puute. Vakauttaminen ei ole mahdollista, jos on valtavasti työttömyyttä. Nyt tarvitaan aitoa investointia työpaikkoihin. Tämän ainoa tie kasvuun ja näin voidaan vähentää julkista alijäämää. Kiitos. Kiitos. Ja Rova Ulsko, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Tiedämme hyvin, miten kriisi syntyi. Se alkoi säätämättömillä rahoitusmarkkinoilla Yhdysvalloissa ja se tuli sieltä meille. Ja sitten seurasi myöskin se, että euromailla oli vakaussopimus, joka ei toiminut, joka oli aivan omaa tuotantoamme oleva kriisitekijä. Nyt näyttää olevan teitä ulos tästä kriisistä ja jäsenvaltioiden täytyy nyt sitten tukea päätöksiä, joita EU:ssa tehdään eri tasoilla. Meidän täytyy soveltaa sitä tosiasiaa, että on paljon käyttämättömiä resursseja taloudessa. Ja meidän pitää käyttää niitä pitkän tähtäyksen investointeihin ennen kaikkea sellaisiin, jotka ovat ilmaston ja ympäristön kannalta tärkeitä. Tämä on tekijä, joka luo meille kasvua, joka antaa meille pitkään tähtäyksen näkymiä ja joka mahdollistaa sen, että voimme toimia ja välttää toisen vakavan kriisin. Mutta kysymys on pelkästään poliittisista tavoitteista. Mitä tulee eh, ilmastokysymykseen, kysymys on myös poliittis-sosiaalisista tavoitteista. Se on luotu eh, rikki oikeuksia, joita palkansaajilla on Euroopassa. Me, me emme voi taistella Kiinan ja maan, maailman muiden osien kanssa alhaisilla palkoilla. Meidän täytyy antaa ihmisille takaisin heidän arvokkuutensa ja tie kasvuun Euroopassa kulkee sitä kautta, että meillä on pätevää työvoimaa, joka saa hyvää palkkaa työstään ja jolla on voimakkaat ammattiyhdistysoikeudet. Se on hyvin tärkeä asia esityslistalla nyt. Kiitos. Ja nyt Silvia Andreana Tikau, puolitoista minuuttia. Commissioner. Puhemies, komission jäsen. Kasvu on erittäin tärkeää valitettavasti vuonna 2011. Sosiaalinen syrjäytyminen Euroopan unionissa kasvoi räjähdysmäisesti Uskon, että Euroopan unioni tarvitsee uudelleen teollistamisprosessia, sillä vain tämä voi luoda työpaikkoja ja talouden kasvua. Euroopan unioni muodostuu 500 miljoonasta kansalaisesta, jotka tarvitsevat työpaikkoja. Työpaikkoja, jotka vastaavat heidän koulutustaan, kasvupakettia, tulee rahoittaa. Ei niukkuus tule meille luomaan kasvua. On hyvä, että transaktiovero tulee takaamaan sen, että pankkisektori osallistuu tähän työhön ja pankit joutuvat maksamaan kriisistä, jotka he ovat osittain aiheuttaneet. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt sitten Catch the Eye-osio. Täällä on kaksi puheenvuoropyyntöä. Ensinnä Petro Luan. Kiitos puhemies. Nyt kun meillä on taloudellisia vaikeuksia, Eurooppa tarvitsee entistä enemmän kiireisiä toimia talouden elvyttämiseksi. Tätä varten tarvitaan liittoutumaa komission ja parlamentin välillä, että voitaisiin löytää hyviä ratkaisuja. Erityisen suuri ongelma johon komission on nyt kiireesti puututtava, on Euroopan teollisuuden purkaminen. Jos meillä ei ole teollista perustaa, joka on vahva, Euroopan unionilla ei ole mahdollisuuksia toimia, kun sen edessä on kasvallinen kilpailu. Teollisia sijoituksia on vähennetty kahden ja puolen BKT-prosentin edestä. Tarvitsemme uutta tekniikkaa ja innovaatiota tehtäisimme, muuten emme pysty pysymään niiden suurvaltojen tasolla, joilla on tätä tekniikkaa käytössään. Meidän kilpailukykymme huononee ja meidän roolimme globaalina toimijana jää menneeksi asiaksi. Ribi. Ja sitten Paul Rybik. Herra puhemies, kiitos. Uskon, että että Euroopan parlamentin STOA-komitea, joka käsittelee tiedettä ja teknologisia vaihtoehtoja, on asettanut neljä painopistettä, jotka lainsäädännön osalta olisivat hyvin tarpeellisia Euroopan unionissa. Siis se, mitä teknologisia optioita meillä on liikkuvuudessa. Yksi vaihtoehto voisi olla eh, yhdentävä Eurooppa, digitalisointi. Mitä näille alueilla voitaisiin tehdä enemmän? Euroopan teknologiainstituutti myöskin, miten voidaan levittää tietoa Euroopassa. Me tiedämme, että lastentarhoissa, kouluissa, yliopistossa esitetään tietoa, joka on 25 vuotta vanhaa. Miten voidaan päästä asiassa eteenpäin? Ja liikkuvuuden lisältä voidaan kysyä, miten resursseja voidaan edistää Euroopassa, miten voidaan tätä arvonluontiketjua parantaa raaka-aineista lopputuotteisiin niin, että saadaan aikaa lisää työllisyyttä Euroopassa internetin laajentamisen avulla myöskin. Miten voitaisiin myöskin terveyttä edistää? Perfect Live-ohjelma voisi osaltaan olla tässä hyvä tekijä. Kiitos edustaja Rybich. Ja seuraavana annan puheenvuoron edustaja Koferatille. Grazie Presidente. Volevo... Kiitoksia puhemies. Meillä on kaksi ongelmaa, hyvä komission jäsen, tässä kriisissä. Monet ongelmat on jo mainittu, mutta kaksi niistä on erityisen vaarallista. Kasvun puute ja työpaikkojen puute. Tämä vaikuttaisi olevan prioriteettikysymys. Työpaikat. Me luomme köyhyyttä ja tämä on erittäin suuri ongelma monissa Euroopan osissa. Tämä muuttuu vaaralliseksi. Köyhyys on vaarallista. Meillä on nyt Yhdysvaltain tyyppinen ilmiö, jota aikaisemmin Euroopassa ei ollut. Köyhät töissä käyvät esimerkiksi naiset, jotka eivät pysty saamaan hyväpalkkaista työpaikkaa ja heidän on pakko tehdä töitä. Ja he tekevät alle köyhyysrajan olevan palkan edestä töitä. Meillä on siis puutteita politiikassa ja me tarvitsemme toimia tämän korjaamiseksi. Edustaja Masip. Frente a tanta absurda austeridad, näin paljon kamalaa kulukuuria, niin pitäisi ajatella hiukkasenkin, mikä oli alkuperä Euroopassa. Meidän omat alkuperäiset juurimme. Eurooppa syntyi hiilestä ja teräksestä ja meidän pitäisi nyt palata puolustamaan hiili- ja terästeollisuutta. Enkä sallia sitä, että yritykset häviät, eikä sitten muuta. Kiitos. kiitos, πολύ κύριε συνάδελφε. Κυρίες και Kiitoksia. Hyvät kollegat, me keskeytämme nyt istunnon äänestyksiin asti kello 12 siis. Ensinnäkin tätä en haluaisi toivottaa hyvää uutta vuotta ja rauhallista joulua.